Parhaat kollegat, Euroopan parlamentin istunto alkaa. Julistan, että torstaina 18. joulukuuta 2008 keskeytetty Euroopan parlamentin täysistunto jatkuu nyt. Ja toivottaisin teille kaikille parhaat kollegat oikein hyvää uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta 2009. Toivottavasti